Okay, dear colleagues. Uh, Parhaat kollegat, aloitetaanpa sitten Inta-kokous tuon äskeisen kuulemistilaisuuden jälkeen, joka meillä oli yhdessä Inkovaliokunnan kanssa. Aivan ensin haluan esittää kiitokseni kaikille teille siitä, että osallistuitte sankoin joukoin tuohon kuulemistilaisuuteen. Kyllä oli mukava nähdä koko joukko, iso joukko INTA-jäseniä tuossa kuulemisessa. Inkon porukkaa siellä oli huomattavasti vähemmän, joten hienoa. Oli ainakin näin puheenjohtajana mukava kyllä tuo nähdä. Kohta kaksi on esityslistaluonnoksen hyväksyminen. Kukaan ei ole pyytänyt mitään muutoksia tähän esityslistaan, joten esityslista on hyväksytty. Ja sitten pöytäkirja 14.15. maaliskuuta kokous. Voimme varmaan toimia niin kuin tavallisesti, niin kuin yleensä. Eli tuo pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi, jos ennen kokouksen päättymistä ei mitään huomioita siihen ole tullut. Sitten kohta neljä. Puheenjohtajailmoitukset. Muistutan niin kuin aina siitä, että tämä kokous lähetetään suorana lähetyksenä internetissä ja Lissabonissa, Tallinnassa, Riikassa, Lyynepurkissa, Lontoossa ja kaikkialla, niin Amsterdamissakin aivan varmasti kansalaiset kuuntelevat hyvin tarkalla korvalla ja seuraavat tätä suoraa lähetystämme, kuulevat mitä sanotte. Sitten Piin liittyvä huomio vielä. 25. huhtikuuta alkaa seuraava kierros New Yorkissa. Ja presidentti Obama, Cecilia Malmström ja muut jo tätä ennen yrittävät varmaankin nopeuttaa tuota prosessia. Tilanne on kuitenkin vielä jossain määrin epäselvä. Saa nähdä. Sitten kohta viisi. Kolmikanta neuvottelujen tilanne. Tällä hetkellä me ei oikeastaan mitään uutta konflikti mineraalikysymyksessä ei tosiaan mitään uutta. Ja nyt sitten muistuttaisin myös, että puolitoista vuotta sitten asetuksesta oli neuvoston kokous. Neuvosto ei kuitenkaan ollut valmis tuolloin hyväksymään esitettyjä kompromisseja. Onhan vielä joitain eroja täytäntöönpanoja säännöksistä ja delegoiduista säädöksistä – parlamentin asiantuntijat ja neuvoston asiantuntijat kutsutaan asiantuntijatyöryhmiin, joten vaikkapa komikanta neuvottelutiimi tapasikin, niin tilanne oli hiukan hämärä. Jäi vähän auki, eli ei hyväksytty eikä hylätty. Toimielinten välisen sopimuksen jälkeen nuo neuvotteluthan päätettiin joitain viikkoja sitten, otettiin mukaan elementtejä toimielinten välisestä sopimuksesta tuohon asetukseen. Eli nyt nuo mielipideerot ja eroavaisuudet on ratkaistu ja äänestys voidaan toimittaa huomenna. Nyt siirrymme esityslistan kohtaan kuusi. Kyse on monivuotisesta rahoituskehyksestä. Monivuotisen rahoituskehyksen vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu. Meidän esittelijämme, asiantuntijamme on Raimen Pöke, joka saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvät kollegat vastuuvaliokunnassa, budjettivaliokunnassa. Elisabeth Tomaa ja Jan Olbricht ovat yhteisesittelijöitä. Voin tänään puhua melko lyhyesti, vaikka onkin todettava, että tämä hanke, joka meillä on edessämme, kun ajatellaan monivuotisten rahoituskehysten tarkastelua, on varmasti oleva hankala harjoitus. Samalla meidän on todettava, ja tämä olisikin viestini täällä sekä komissiolle että neuvostolle, haluan sen selkeästi ilmaista. Jos emme onnistu siinä, että Euroopan budjettipolitiikassa johdonmukaisesti tarkastellaan monivuotisia rahoituskeyksiä 2014-2020, niin meillä on edessämme sellaiset vuosittaiset budjettimenettelyt, ettei ennen ole nähty, kun ajatellaan, että budjetin kautta ei voida reagoida nykytilanteeseen. Viime vuosina anteeksi, viime kuukausina pakolaiskriisin takia on tehty sellaisia budjettimuutoksia, joita en ole koskaan nähnyt, vaikka olen täällä parlamentissa ollut jo 26 vuotta, vaikka se nopea menettely, jolla siirrettiin 2,7 miljoonaa vuosille 2016 ja 2017. Haluaisin myöskin sanoa, että lopulta Irlannin puheenjohtajakaudella – oli hankalat neuvottelut, jotka olivat kaatumassa sen takia, että manipuloituntiin niin kovasti tiedotuspolitiikkaa esimerkiksi. Lopulta saatiin lisää joustoa budjettimenettelyihin. Näin, että voitaisiin käyttää marginaaleja myös ja mahdollisesti – myös ajatella sitoumusten ja maksujen ylärajojen rajoista huolehditta 160-908 miljardia euroa, koska alusta asti oli selvää, että koska neuvottelut oikeusperustasta monivuotisten ohjelmien osalta lykkääntyisi, viivästyisi niin pahasti ja hyvin nopeasti uudestaan niin joutuisimme siihen tilanteeseen, joka meille on muista menettelyistä niin tuttu, että jossain vaiheessa sitoumukset raukeavat. Ja mielenkiintoista se koskee meidän työtämme täällä on se, että tämä ongelma ei tule eteen ainoastaan rakennepolitiikassa, vaan ilmeisesti myös, kuten viime vuosina on nähty, on ongelmana se, että se, mitä ulkopoliittisina välineinä on ajateltu, käytettäväksi ei ole voinut toteutua täysin. Tämä voi pitkälti johtua siitäkin, että tilanne vastaanottavissa maissa tai kumppanuusmaissamme, joissa välineiden olisi tarkoitus auttaa yhteiskunnan ja talouden vakauttamista, ovat maita, joissa tapahtuu jotain yllättäviä asioita tai täytäntöönpano on meidän puoleltamme jo liian monimutkaista budjettiteknisesti. Siitä syystä jokaisen tulisi nyt ymmärtää se, että kun ajatellaan mitä haasteita meillä on tällä hetkellä ja ajatellaan otsakkeita kolme ja neljä erityisesti, meidän on tehtävä tiukkoja päätöksiä, ei ainoastaan Europolin ja Frontexin hallintokaavioista. Viime kesällä kesken kriisin neuvoston puoli – kieltäytyy edes pohtimasta kunnolla tätä asiaa. Monet muutkin asiat ovat toteutuneet aivan liian myöhään. Keskeisimmän tehtävän hän tulisi olla monen muun kysymyksen lisäksi se, miten voidaan huolehtia naapurusalueitamme Lähi-idässä, Afrikan alueella, miten voidaan huolehtia vakaudesta niin, ettei meillä ole jatkuvasti naapurustossa tällaisia kaatuneita valtioita. Ja miten kauppapolitiikka integroidaan tähän työhön? Se on keskeinen kysymys. Tässä lausuntoon luonnoksessani olen kohdassa neljä viitannut komission hyvin luoviin ehdotuksiin – sen puitteissa, mikä mahdollistetaan budjetissa, että luodaan budjetin ulkopuolelle tällaisia rahastoja. 1,5 miljardia euroa Valettassa ehdotettiin Pohjois-Afrikkaa varten nykybudjettikohdista, kehitysvälineistä ja Euroopan kehitysrahastosta. Budjetti-ihmisenä olen aina sitä mieltä, että katsotaan aina voidaanko varoja siirtää paikasta toiseen, onkohan muita tärkeämpiä prioriteetteja kuin niitä, joista sovittiin aikaisemmin. Ja sitten Madan välineeseen 500 miljoonaa. Toivon ja odottaen, että jäsenvaltiot samoin 1,5 miljardia ja 500 miljoonaa lähettää budjetin ulkopuolelta kansallisina varoina. Tällainen menettely, tällaisen välineen luominen on budjettisääntöjemme mukaan sallittua, mutta vastaa. Suhtaudun kriittisesti siksi, että minun mielestäni tähän mennessä ei ole edes 100 miljoonaa raastoa kohden löytynyt jäsenvaltioista, eli se toive, että nyt vielä lisärahoja lähetetään. Ja tietenkin, jos tämä asia näin hoidetaan hallitusten välisesti, niin osoittautuu varmaankin lopulta, että tämä ei toteudu. Jotkut maat lähettävät kolme miljoonaa ja ovat sitten mukana siellä ohjauskomiteassa. Ja siihen loppuukin toiminta. Eli todella toivoisin, että tällaisia ratkaisuja puolettaisiin ainoastaan aivan hätätilanteessa, kun on pakko nopeasti toimia. Toivon, ettei tällaisia hankkeita toteuteta niin, että ulkoistetaan tällaiset varat sieltä budjetista, koska näin ulkoistetaan myös parlamenttimme toiminta. Siksi tämä on uudelleen tarkastelun kysymys. Katsotaanko vakavissaan näitä kysymyksiä vuosittain, katsotaan vaikutuksia vai lähdetäänkö tällaiseen paketoimiseen, joka mielestäni pidemmällä aikavälillä haittaisi kyllä parlamentin asemaa ja toimintaa. Jos sanotaan, että tällaiset rahastot ovat helpommin hoidettavissa, ohjattavissa kuin Euroopan budjetin budjettikohta, budjettisääntöjämme takia, niin, niin vielä eikö lähdetä sitten muuttamaan sääntöjämme. Tämä olisi mielestäni ihan hyvä argumentti siihen työhön. Tämä on hyvin monimutkainen rakennelma, on pidettävä se tarkkaan mielessä. Ja tietenkin kysymys on, miten lisäjouston kautta voidaan lisä, vastata uusiin haasteisiin. Meillä on tärkeää se, että toisaalta on riittävät budjettivarat, jotta Euroopan unionin kauppapolitiikkaa voidaan toteuttaa myös komission puolelta. Ja näin voidaan myös olla mukana vaikuttamassa siihen, että on vakautta ja kasvua meillä ja kumppaneilla. Minulta kysyttiin siitä, miten arvioidaan nykyvälineitä Minusta komissiolta voidaan kyllä odottaa ja tuleekin odottaa lisää. Ehkä sopeutan tuota tekstin kohtaa vähän, jotta tuo nykyvälineiden arviointikohta esitetään vähän tiukkasanaisemmin. Komission yksiköissä tulisi olla riittävästi rahaa, mutta onko riittävästi tahtoa? Se pitäisi selvittää. Tietenkin siirtolaispakolaiskriisin mainitsen – ja haasteet, jotka meillä on edessämme. Miten voidaan todella tehokkaasti puuttua tämän kriisin syihin? Ja siinä koko kauppapolitiikka ja kauppasopimukset ovat tärkeässä asemassa. Lisäksi puhun pk-yritysten kansainvälistymisestä. Se on meille tärkeä aihe jatkuvasti. Lisäksi viittaan takuurahastoon jonka kautta pyritään vähentämään ongelmia, jotka liittyvät antolainaukseen. Ja puhun makrotaloudellisesta tuestakin. Ja kuten sanoin, otsakkeessa 5 pitää olla riittävästi määrärahoja, jotta voidaan tarkastella kauppasopimuksia, tehdä niistä arvioinnit ja miettiä sitä, miten voitaisiin mahdollisesti parantaa kauppasopimuksia. Valitettavasti meillä ei enää ole sitä välinettä, että parlamentti voi huolehtia budjettivarauksesta yksipuolisesti. Kerran jopa komission jäsenten matkakulut pistettiin sinne varaukseen. Ja silloin toteutimme sen, mitä vaadimme budjettivallan käyttäjänä. Tällaisiin välineisiin voitaisiin ehkä lähteä silloin, kun pyritään sopimaan tällaisista kysymyksistä. Meidän on taisteltava näiden asioiden eteen, jotta todella vakavissaan näihin suhtaudutaan. Tässä minun johdantoni puheenjohtaja, kun valmistelemme budjetin uudelleen tarkastelua. Näistä neuvotteluista tulee varmasti valtavan hankalat, mutta meidän täytyy kyllä hyvin päättäväisesti ajaa joitain meille tärkeitä prioriteetteja – Muuten budjettipolitiikka epäonnistuu lähivuosina. Kiitos. Sydämelliset kiitokset tästä erittäin syvän luotaavasta kertomuksesta. Nyt seuraavaksi varjoesittelijät. Kiitoksia. Haluaisin esitellä, onnitella esittelijää tästä. Ja hän kyllä voi luottaa yhteistyöhömme. Me aiomme esittää tarkistuksia Otamme esiin muutaman kysymyksen tällä tavoin ja haluamme tukea. Äh, pari seikkaa. Ensinnäkin aivan yleisesti monivuotisesta rahoituskehyksestä. Meille on tärkeää, että jatketaan työtä, kun uudistetaan EUn omia varoja, jotta meillä todellakin olisi äh, riittävät määrät varoja, jotta voimme kohdata näitä kuluja ja tietenkin voimme tällä tavoin auttaa eh, ratkaisemaan maksuongelmia ja ne ovat aina vain hankalammat, mitä pidemmälle mennään. Ja sitten eh, demokraattinen valvonta Euroopan parlamentin taholta. Eh, aivan kuten esittelijä sanoikin, se menee tämän budjettikehyksen ulkopuolelle ja meillä pitää, pitää olla mahdollisuus valvoa kaikkia rahoitusvälineitä. Mitä tulee sitten tähän valiokuntaan, on tietenkin olennaista, että parannetaan tehokkuutta eh, arviointimenetelmissä ja vaikutuksen arvioinnissa eh, ex ante ja ex post varsinkin. Meillä pitää olla seurantaa paljon yksityiskohtaisemmin kuin tällä hetkellä aivan Äh, niin, että me voimme myös äh, katsoa, miten nämä äh, uudet sopimukset toimivat, jotta kaikki voivat hyötyä niistä ja e, niitä ei jätetä käyttämättä sen tähden, että niitä ei tunneta. On tärkeää, että puhumme myös vaikutusten arvioinneista silloin, kun katsotaan, miten voidaan auttaa kolmansia maita, jotka ovat hätätilanteessa. Meidän pitää tuntea myös vaikutukset Euroopassa ja meidän pitää pystyä ryhtymään korvaustoimenpiteisiin eh, mitä tulee sitten eh, globalisoitumisen eh, sopeutukseen, siinä pitää olla enemmän varoja ja mahdollisuuksia myös PK-yrityksille, koska ne, niiden pitäisi olla tässä ytimessä mutta tosiaankin haluamme tehdä hyvää yhteistyötä ja eh, erittäin kattava asiakirja. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Maritse, ole hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitän esittelijää siitä, että hän kertoi meille ajatuksistaan. Olen pitkälti samaa mieltä. Tilanne on hyvin ongelmallinen ja haastava mutta meillä on budjetti, jossa ei ole omia varoja, ei uskottavuutta ja tämä on se todellinen ongelma koko joukko kysymyksiä, niin, joita täytyy esittää tästä talousarviosta. Esimerkiksi EUn rahan käyttö tukien kautta sen sijaan, että rahaa käytettäisiin innovaatioihin. Mutta tämä on tietenkin aika laaja asia näin. Kuitenkin kyse on intavaliokunnan lausunnosta. Kun ajatellaan Euroopan unionin ulkoisten toimien välineistöä, niin tekin esittelijä viittasit, valmistelija viittasitte siihen, että me emme ole luovalla tavalla onnistuneet tätä talousarviota toteuttamaan. Meillähän on tämä enemmän enemmästä periaate, eli siis demokratia, ihmisoikeudet ja vähemmistön oikeudet ja näiden kunnioittaminen johtaisivat parempaan etuisko, etuisuuskohteluun. Ja kun me monivuotisessa rahoituskehyksessä toteutamme toimia, meidän täytyy muistaa ne periaatteet ja arvot, Ähm, joita haluamme ajaa ulkopolitiikassamme. Kauppa on yksi näistä välineistä, joita voidaan käyttää tavoitteeseen pääsemiseksi. Kun sitten ajatellaan nämä äh, muuttuvia odotuksia, täytyy katsoa, miten olemme niiden tasalla. Talouskasvu, kansalaistemme edun nimissä on tietenkin aivan keskeinen asia. Näin äh, myös taloudellinen diplomatia ja kauppa on ähm, hoidettava niin, että niiden resurssit ovat riittävät. Ja kun nyt katsotaan komission mahdollisuuksia vastata kasvaviin odotuksiin kaupan alalla, niin puhutaan usein äh, läpinäkyvyyden tarpeesta. Tätä pidän oikein hyvänä, mutta tämän lisäksi ihmiset eivät odota vain tietoa ja sitä, että äh, kirjaimellisesti äh, saavat tietoa. He haluavat myös tulla kuuluiksi. Tämä on täysin perusteltu vaatimus, mutta komission rakenteet, komission yksiköt eivät tällä hetkellä mm, tähän odotukseen pysty vastaamaan. Samat ihmiset, jotka näitä asioita hoitavat, heillä on kovasti muitakin tehtäviä teknisellä alalla, joten toivoisin lisää joustavuutta ja toivoisin lisää voimavaroja kauppapolitiikalle, joka olisi arvopohjaista, modernia, ottaisi huomioon kaikki eri sidosryhmät, eikä vähiten omat kansalaisemme. Kiitos. Kiitos. Sitten Gue Helmut Scholz, niin kuin aina. Danke, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin oikein sydämellisesti kiittää valmistelijaa tästä yksityiskohtaisesta esityksestä. Kolleganen ja hänen kanssaan olisin samaa mieltä siitä, että meidän pitää nyt pohtia sitä, miten budjettipolitiikkamme voi tästä edetä ylipäätään. Tämä on meidän, meille oikea kysymys täällä kauppaa käsittelevässä valiokunnassa, mutta muuallakin. Kun kohdassa neljä viitataan otsakkeeseen neljä, niin sanoisin vielä, että ajatellaan niitä kysymyksiä, joista me olemme erityisesti vastuussa. Makrotaloudellinen tuki esimerkiksi Eihän kauppa ole itseistarkoitus, vaan haluamme huolehtia tuesta niissä maissa, joissa se on tarpeen. Useimmitenhan rahaa hankitaan tällainen nopeassa menettelyssäkin ilman, että katsotaan, mitkä ovat erityisolot, mitä ajetaan takaa, miten voidaan huolehtia siitä, että kestävästä kehityksestä tulee lopulta mahdollista siellä. Tämä on sellainen kohta, joka pitäisi ottaa mukaan. Toinen seikka ehkä vielä, joka on meille ryhmänä tärkeä. Kauppapolitiikan kautta vaikutetaan myös tulli tuloihin. Lopulta niitä ei ehkä olekaan ollenkaan, joten meidän on selvitettävä, mistä nämä rahat tulevat, joita oikeastaan tarvitaan EU-ssa tiettyjen hankkeiden toteuttamiseen kansalaisten etujen mukaisesti. Eli tämäkin asia pitää selkeästi avoimesti joskus esittää. Ja meidän tulisi välttämättä viedä tämä ajatus myös sinne budjettivaliokunnan varsinaisille esittelylle. Toivon hyvää yhteistyötä. Kiitos. Kiitoksia sitten Skakelle. Thanks and also thanks to the Kiitoksia, kiitoksia myös valmistelijalle. Mm, olen samaa mieltä, että pitää olla mukana tässä myös näissä tavoitteissa, joita asetamme, mutta kyse on rahasta, mutta kyse on myös politiikasta. Ja eh, niin meidän pitää olla mahdollisimman johdonmukaisia ajatellen EUn ulkoisia tavoitteita. Tämän mukaisesti voisimme ehkä laittaa tänne jotakin ja olen samaa mieltä, että pitäisi katsoa myös, miten arvioidaan, onko eh, jatkuvaa arviointia siitä, mikä tosiasiassa auttaa eh, kehityksessä muualla. Ajatellen sitä, mitä mm, käytämme ja päätämme. Sitten hätärahastot. Olen täysin teidän linjoillanne. E, parlamentin ei pitäisi jäädä siinä sivuun, mutta pitäisi miettiä, millä tavoin voimme varmistua siitä, että jousto ja e, hätätilanne, miten siinä pitäisi toimia. E, ehkä tästä on vielä lisää ajatuksia. Annamme tarkistuksia. Kiitos. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten nyt puheenvuoron saa komissio. Siellä, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää valmistelijaa ja eri meppejä heidän huomioistaan ja erityisesti tuestaan tälle politiikallemme budjetin kautta. Niin kuin tiedätte, komissio on tällä hetkellä valmistelemassa ehdotuksiaan. Ja meidän mielestämme tämän monivuotisen rahoitus kehyksen uudelleen arvion tulisi kohdistua toimiin, jotka parantavat kilpailukykyä, työllisyyttä, kasvua. Tekin täällä tänään nostitte tähän pyrkiviä mahdollisuuksia esiin ja saa nähdä sitten, mitkä budjetti mahdollisuudet meillä on käytettävissä. Me täytyy myös katsoa, minkälainen joustavuus on mahdollista, jos sen kautta sitten saataisiin parannusta aikaan. Nämä ehdotukset, eh, joita nostitte esiin, erityisesti jatkuva eri aloitteiden eh, arvioiminen. Mietin lausuntoluonnoksesta olen eh, lukenut esimerkiksi pk-yritysten kansainvälistymisestä. Olemme samaa mieltä kanssanne siitä, että meidän tulisi todella arvioida sitä lisäarvoa, ja hyödyllisyyttä, jota tämä rahoitus mukanaan tuo. Ja komission eri yksiköt yhdessä parlamentin kanssa teknisellä tasolla kokoontuvat säännöllisesti tässä yhteydessä ja tarkistelevat, että, tarkastelevat sitä, että mitä esimerkiksi otsakkeen neljä, eli ulko, ulkoisten toimien alalla tapahtuu, mitä rahoitustetaan. Rahat ovat tiukalla, mutta me jatkuvasti arvioimme sitä, miten parhaalla tavalla saisimme näitä nykyhaasteita kohdattua. Ja mm, tämä tietenkin kaikki sitten heijastuu tuohon äh, monimuotoisen rahoituskehyksen väliarvioon. No siinäpä aika lyhyt ja ytimekäs vastaus. Eipä tässä mitään. Nyt vielä sitten valmistelija loppupuheenvuoro. Olkaa hyvä. I take note of the... Niin, kiitos puheenjohtaja. Olen nyt kuullut komission kannan. Mutta haluaisin kyllä tuoda julki toiveen ja oikeastaan odotuksenikin, että komissio näissä vaikeissa valmisteluissa asettautuu parlamentin puolelle eikä lähde myönnytyksiin jo ennalta. Koska me tiedämme kaikki, että ne välineet, joiden eteen parlamentti niin kovin on taistellut, ja jotka lopulta otettiin käyttöön sen jälkeen, kun kolme johtajaa kävi omat neuvottelunsa, ovat tänään jo sellaisia, ettei niitä päästä enää käyttämään. Jos ajatellaan joustoa, jota tarvitaan nykyhaasteiden edessä. Tämä osoittaa, miten tärkeää työtä teimme, kun vaadimme joustavuutta, vaikka kuitenkin näiden välineiden osalta on tultu jo päätökseen, eli niitä ei ole enää käytössä toisella puoliskolla näitä rahoituskehyksiä, ja siksi joitain päätöksiä on tehtävä. Myös se, mitä edustaja Tuotse sanoi tuli maksujen tulojen kattamisesta. En tiedä, kuuluuko se välttämättä tähän, mutta omien varojen kysymykseen se kuuluu todella ekon ja budjettivaliokunnan välillä keskustellaan tässä finanssipoliittisesta mahdollisuudesta EUlle. En halua oikeastaan edes mainita tätä täällä, kun se on niin monimutkainen kysymys, mutta tässä on kyse resursseista ja siitä, miten Euroopan unioni voi olla hyvin varustautunut tulevaisuuteen. Mikä on tässä oikea tie, mutta tässä on kyse siis resursseistamme siitä, miten niistä huolehditaan. Pyytäisin vielä sihteeristöä kääntymään komission puoleen jotta saisimme katsauksen siitä, mitä arviointia viime aikoina on tehty ja mitä suunnitellaan tässä lähiaikoina, jotta pystymme kunnolla arviomme tekemään ja vetämään arvioista johtopäätökset omaan työhömme näihin monivuotoisten kehysten neuvotteluihin ja vuosittaisiin budjettimenettelyihin myös. Kiitos. Hienoa. Tämä, tätä me luonnollisesti tuemme, näin toimimme. Sydämestä kiitokset Pöökelle. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 25. huhtikuuta kello 12. Ja nyt pyydän, että ää, ähm, varapuheenjohtaja ää, äh, Winkler ottaa tahtipuikon käteensä. Siirrymme esityslistan kohtaan seitsemän. Uh, colleagues, so the... Parhaat kollegat, seuraava esityslistan kohta on tosiaankin tuo parlamentin vuonna 2010 antamien sosiaali- ja ympäristönormeja, ihmisoikeuksia ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien suositusten täytäntöönpano. Ensimmäiseksi puheenvuoron saa kollega Forenza esittelijämme. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Äh, haluaisin ensin kiittää komission kollegoja, eh, samoin kuin valiokunnan jäseniä, jotka ovat antaneet panoksensa, ja varsinkin varjoesittelijöiden kokousta ja sihteeristöä. Ja nyt tosiaankin eh, on annettu paljon tarkistuksia, ja se, että niitä on niin paljon, se todellakin tuo lisäarvoa tähän e, saamme panoksen kansalaisyhteiskunnalta ja voimme näin mennä eteenpäin näissä kysymyksissä, joita käsitellään mietinnössä. E, haluaisin muistuttaa teitä tässä aluksi yhdestä seikasta, jotta saamme keskustelun käyntiin. Ensimmäistä kertaa mietintö e, laadittiin niin, että täytäntöön pantiin myös aikaisemmat asiakirjat niin, että on enemmän vastuullistettu neuvostoa, komissiota ja pitää myös muistaa, mitä on tapahtunut näinä aikoina. Me puhumme tässä kolmen kertomuksen täytäntöönpanosta. Ja e, Nämä ovat tärkeitä asioita silloin, kun puhutaan ihmisoikeuksista, e, kestävästä kauppapolitiikasta ja myös yritysten yhteiskuntavastuusta. Joten e, ajatellen nyt keskusteluamme, ottaisin muutaman seikan esiin. Ne ovat minua ohjanneet laatiessani asiakirjaa. Ensinnäkin tavoite. Minun mielestäni meidän pitäisi olla kansalaisjärjestöjen panokseen tyytyväisiä. Me tosiaan halusimme ottaa ne huomioon ajatellen ei ainoastaan välitöntä täytäntöpanoa, myös pitkää aikaväliä, joten kahdenvälisellä ja monenvälisellä tasolla on äh, hyvä muistaa esimerkiksi VTO-kysymykset. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat tarkistuksia tehneet. Nyt on sanottava, että en välttämättä ole aina samaa mieltä, äh, varsinkin silloin, kun mennään pienemmälle vaatimus, alemmalle vaatimustasolle. Äh, ja itselläni oli aikomus tehdä näistä välineistä vielä tehokkaampia mm. Täytyy katsoa, miten täytäntöön pannaan ihmisoikeuslausekkeita ja kestävää kehitystä koskevia lausekkeita. Näitä tarkistuksia tuen, mutta nyt seuraavaan kohtaan siirtyessäni sanoisin, että ei pidä mennä taaksepäin siitä, mihin on tähän mennessä jo päästy. Meidän pitäisi vahvistaa sitä, mitä on saatu jo aikaan, sitä pitäisi vielä parantaa, eikä pitäisi missään nimessä heikentää. Sitten muutama tarkistus, jotka liittyvät äh, ilon äh, yleissopimuksen ratifiointiin. Esimerkiksi äh, esteettömyyssopimukset, nekin tulevat tässä esiin. Nyt ei pitäisi mitenkään vähentää näiden välineiden tehokkuutta tai laajuutta. Mutta sitten hyvin tärkeä kriteeri, tehokas myös Euroopan parlamentti ajatellen, kun arvioidaan vaikutuksia. Mielestäni parlamentin rooli on tässä erittäin tärkeä. Nämä ovat hyvin olennaisia tekijöitä meidänkin työssämme ja toivottavasti tässä mietinnön tavoite tulee selväksi. Haluamme olla kunnianhimoisia. Aiheet ovat hyvin monimutkaisia ja siitäkin syystä ne hyvinkin liittyvät täytäntöönpanoon. Meidän pitää mielestäni tehokkaammin vielä reagoida ja parlamentin pitäisi olla myös seurannassa mukana. Sitten ympäristönäkökohdat. Haluaisin kiittää kollega Källeriä hänen panoksestansa. En usko, että me voimme hyväksyä enää sellaisia tarkistuksia, jotka vähentävät parlamentin sitoumuksia tällä alalla. On tärkeää tukea puhtaita energianlähteitä, silloin, kun pyritään kokonaistavoitteisiin. Varmasti saamme tästä aikaan sopimuksen ja sovun. Haluaisin kiittää kollegoja myös yritysten yhteiskuntavastuukysymyksissä. On tärkeää päivittää näitä kysymyksiä ei ole kovinkaan tehokasta, jos pysytään vapaaehtoisuuspohjalla. Pitäisi olla myös vuoropuhelua esimerkiksi Bangladesh kysymyksissä. Tosiaankin on paljon vielä tehtävä töitä yhteiskuntavastuukysymyksissä. Esittelijänä olen sitoutunut näihin kysymyksiin ja olen todellakin käytettävissänne, ei myös työmarkkinaosapuolten äh, käytettävissä, äh, kun laadimme äh, tätä mietintöä. Meidän täytyy katsoa myös kauppapolitiikkaa, joka on yhä vain tärkeämpi tekijä. Kiitos kollega ja tiedoksi. Tarkistuksia on 219, niin kuin tässä esittelijäkin muistutti meitä. Ja sitten vielä toiset sata tarkistusta DV, Empl, FEM ja AFET-valiokunnilta, eli lausunnon antavilta valiokunnilta. Nyt ää, kollega Fisassa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Nyt äh, Ruva Saifi ei valitettavasti päässyt paikalle, koska hän on ulkomailla matkalla, virallisella matkalla, ja hän pyysi äh, minua korvaamaan hänen panoksensa. Äh, tässä tärkeää on alle viivata näitä toimia, joihin komissio on ryhtynyt jo 2010. Meidän pitää muistaa ne tavoitteet ja, tavoitteet ja toimet, joita vielä jatketaan Rova Saifin kannanotot tähän mietintöön liittyvät siihen, että pitää muistaa, että kauppa auttaa siinä, että suojataan EUn perusarvoja kansainvälisellä näyttämöllä ja taataan myös ihmisoikeusturva silloin, kun mietitään työolosuhteita ja ympäristöolosuhteita. Niinpä kohta, jossa käsitellään ympäristönormeja, se on tärkeää. Ja eh, on tärkeää kehittää yhteistyötä monenvälisellä eh, välisissä suhteissa, eh, VTO esimerkiksi, YK ja muut tahot. Ja mitä tulee ihmisoikeuskysymyksiin, meidän pitää myös valvoa, että ihmisoikeuslauseke, jos niitä on kauppasopimuksissa, niitä myös noudatetaan. Ja tätä varten on tärkeää, että jatkuvasti ja säännöllisesti seurataan kauppasopimuksia ja siinä pitäisi myös Euroopan parlamentin olla mukana, samoin kuin kansalaisyhteiskunnan osapuolten. Ja tässä mielessä olemme eh, antaneet oman tarkistuksemme, että perustettaisiin kestävän kehityksen foorumi tai eh, neuvontava ryhmä. On Tällä tavoin äh, ihmisoikeuksien äh, kunnioittaminen, äh, sosiaali- ja ympäristönormien noudattaminen on tärkeää ja me ehdotamme toimintasuunnitelmaa, jonka voisimme laatia eri osapuolten kanssa ja niissä otettaisiin huomioon myös sitoumukset, jotka ovat olleet kauppasopimuksessa. Me olemme pyytäneet, niin kuin ilmoitimmekin jo, on tärkeää, että seurantamenetelmät ovat kunnossa. Tällä tavoin voidaan katsoa ihmisoikeus- ja sosiaaliympäristönormeja mitä tulee pakkotyöhön ja lapsityövoiman käyttöön, nämä ovat myös sellaisia asioita, jotka halusimme ottaa esille. Me pyydämme, että komissio lähtee tähän suuntaan ja otetaan nämä kauppasopimuksiin mukaan myös pakkotyön torjunta ja lapsityövoiman käytön torjunta. Ja näin ehdotamme lainsäädäntöehdotusta, eh, joka olisi realistinen. Pyysimme sitä jo 2010. Me olemme esittäneet tarkistuksia ajatellen yritysten yhteiskuntavastuuta ja muistutamme vielä eh, kestävyyden eh, 2013 tapahtumien jälkeen ja me toivomme, että komissio laajentaa tällaiset ohjelmat eri osapuoliin ja me pyydimme, pyydämme tässä, että uudistetaan myös yrityksen yhteiskuntavastuutta koskevia ohjelmia. Kiitoksia, kollega Fisas. Seuraavaksi Gertsen Darling, olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Tarkistusten määrä varmaan osoittaa, miten tärkeänä jäsenet pitävät tätä mietintöä. Se on meille hyvin tärkeä osa reilua kauppapolitiikkaa ja toivon, että kompromissitekstistä päästään neuvottelemaan ja vastataan näin niiden odotuksiin parlamentin ulkopuolella, jotka haluavat näitä oikeuksia kauppasopimuksiin. jotka tarvitsevat näitä fyysisen terveytensä, elämänsä turvaksi. Tämä on tärkeä mietintö, jota on käsiteltävä hyvin vastuullisesti ja vakavasti. Yhdessä sd kollegoiden kanssa olen esittänyt kahdenlaisia tarkistuksia. Yhdessä halutaan tasapainottaa mietintöä niin, että siinä arvioidaan, mitä komissio on tehnyt ja jättänyt tekemättä niiden vaatimusten osalta, joita me esitimme jo vuonna 2010. Ja toisessa osiossa tarkistuksia haluamme uusia ajatuksia – joita voidaan esittää sen jälkeen, kun tätä uutta kauppapolitiikkaa on ajettu ja ottaa huomioon tuoreimmat kehityksen kulut, eikä vähiten nämä Plasan surulliset tapahtumat ja OECDn työ, joka liittyy koko globaalin arvoketjuun. Paljon ehdotuksia on tullut ryhmiltä. Myös sellaisia ehdotuksia, jotka veisivät meidät kuusi vuotta ajassa taaksepäin – huonompia ehdotuksia kuin vuonna 2010 meidän päätöslauselmassamme. Ja meidän uskottavuutemme olisi uhattuna, jos teemme tyhjäksi omaa työtämme tällä tavalla. Kompromissi tarkistusten työstämistyö on vasta alkanut. Toivomme rakentavassa hengessä tehtävää yhteistyötä. Tämä mietintö on jo viivästynyt kovasti ja on huolehdittava siitä, että kestävästä kehityksestä yritysten yhteiskunta vastuusta ja muista asioista ei nyt tingitä. Kestävä kehitys ja kauppa ja ihmisoikeuskysymykset ovat komission ja sen Malmströmille tärkeitä asioita. Meidän pitää konkreettisesti tässä mietinnössä esittää, mitä odotamme komission jäseneltä ja komissiolta, ja miten uskomme, että prioriteetteja tulisi konkreettisesti valvoa, ottaen huomioon ne, joita nämä asiat koskevat, jotta voimme huolehtia siitä, että sanojen jälkeen seuraa myös tekoja. Kiitos. Suuret kiitokset sitten ECR varapuheenjohtaja Saharil. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Parhaat kollegat. Meillähän on hyvin pitkäaikainen investointeja ja kauppaa ajava politiikka – ja mielestämme ihmisoikeuksien, sosiaalisten oikeuksien ja ympäristönormien alalla voitaisiin saada huomattavasti aikaan, jos kohdeltaisiin kauppakumppaneitamme todellisina kumppaneina, tasa-arvoisina kumppaneina kanssamme. Ja suoraan sanottuna me katsommekin, että emme ole oikein tyytyväisiä tällaiseen linjaan, joka tässä alkuperäisessä mietintöluonnoksessa on otettu. Pitäisimme sitä ehkä kaupan politisoimisena. Voimme tukea kyllä esittelijää, kun hän korostaa valvontaa, täytäntöönpanoa ja jo olemassa olevien kauppasopimusten täytäntöönpanoa, mutta se, että kauppa politisoidaan, on mielestämme tehotonta, mahdollisesti jopa vahingollista. Se saattaa hyvinkin kääntyä pyrkimyksenä itseään vastaan. Erityisesti emme voi hyväksyä seuraavaa. Emme hyväksy sitä, että tulevat kauppasopimukset eh, asetetaan ehdollisiksi sitovien ihmisoikeusarvioiden pohjalta. Emme myöskään oikein ymmärrä, miten eh, se voisi toimia, että työmarkkinaosapuolet voisivat suoraan Eh, vedota johonkin riitojen ratkaisumekanismiin. Emme ymmärrä, miten tämä voisi toimia. Samoin sitten seuraamukset ja rangaistukset tietyissä olosuhteissa voivat mielestämme olla ongelmallisia. Ja niin kuin yleensäkin me luonnollisesti hyvin järjestelmällisesti eh, vastustamme yritysten yhteiskunta vastaan vastuun automatisoimista. Olemme tehneet tarkistuksen, joka on linjamme mukainen. Tässä nyt on jonkin verran mielipideeroja, mutta toivomme kuitenkin, että neuvottelut ja keskustelut jatkuvat ja haluamme mielellämme osallistua tähän keskusteluprosessiin ja haluamme saada aikaan yhteisiä kompromissitarkistuksia ainakin aloilla, jotka koskevat tehokasta kauppasopimusten täytäntöönpanoa, neuvottelujen läpinäkyvyyttä, ISP Plus-mekanismia ja joitain muita aloja. Näin ollen voinkin vain todeta, että mielellämme teemme yhteistyötä seuraavassa varjoesittelijöiden kokouksessa ja haluamme olla rakentavalla mielellä liikkeellä. Kiitos. Kiitos teille ja nyt liberaalit ja Hannu Takkula, olkaa hyvä. Thank you, chair. So I... Kiitos puheenjohtaja. Puhun Manuel de Sannesin nimissä. Hän on Me Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työtä, työstä. Tarkistuksia on yli pari sataa ja työstämme varjoesittelijöiden kesken pariakymmentä kompromissia. Me pyrymme konsensukseen, myönteiseen tulokseen ja siihen, että saadaan teksti, joka perustuu niiden suositusten varaan, jotka parlamentti esitti vuonna 2010 komissiolle, mitä tulee yritysten yhteiskuntavastuuseen. Meidän pitäisi olla tässä vielä kunnianhimoisempia. Tässä ovat keskeisimmät seikat, jotka tulisi löytyä lopullisesta tekstistä ja joita pitäisi muotoilla tarkistuksiksi. EUlla pitäisi ensinnäkin olla aktiivinen rooli siinä, että toteutetaan YK tavoitteita kestävän kehityksen osalta vuoden 2030. Toiseksi sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten oikeudet, nämä asiat on otettava riittävästi huomioon uudessa kauppastrategiassa, komission kauppastrategiassa siis kolmanneksi. Järjestelmälliset vaikutusten arvioinnit on toteutettava ennen kaikkea kauppaneuvotteluita. Hyvin tarkkaan pitäisi katsoa kestävän kehityksen kysymyksiä ja kiinnittää erityistä huomiota kaikkein haavoittuvaisempiin ihmisryhmiin. Esimerkiksi vähemmistöaseman tai syrjäisen maantieteellisen sijainnin takia. Tämä koskee myös Euroopan äärialueita, joiden osalta komissio on esittänyt tekevänsä vaikutusten arviointia ilman kauppasopimuksia, mutta näitä ei järjestelmällisesti kuitenkaan toteuteta. Lisäksi EUn kauppapolitiikan pitäisi vaikuttaa energiasiirtymään. Vihreä aloite tällä saralla on askel oikeaan suuntaan. Ja lopulta EUn tulisi vahvistaa aloitteitaan, jotka liittyvät ekomerkintään tai tiedon avoimuuteen, jotta voidaan kannustaa EUn yrityksiä toimimaan tavalla, joka on vastuullisempi sosiaalisesti ja ympäristön kannalta. Kiitos. Uh, thank you very much. Suuret kiitokset teille ja nyt äh, vihreiden puolesta äh, Skakeler. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijälle erinomaisesta mietinnöstä. Me olemme antaneet muutaman tarkistuksen ja meidän näkökulmastamme ihmisoikeuslauseke pitäisi tosiaan nämä täytäntöönpanna. Me olemme yrittäneet äh, sopia kaikesta muusta, voidaanko sanktioida. Meidän mielestämme on tärkeää, että jos suhtaudumme vakavasti niin, että painotetaan enemmän ihmisoikeuksia, yritysten yhteiskuntavastuuta. Silloin äh, niitä äh, pitää olla myös äh, pakollisia kysymyksiä ja se on tärkeä kysymys meille. Ja mitä on jo ehdotettu koskien pakkotyötä ja orjuutta siihen ei olla tähän mennessä vielä reagoitu. Meidän mielestämme oli tärkeää saada se mukaan tähän mietintöön, jotta voimme toistaa sitä, että tämä on edelleen suositus ja me haluaisimme siihen vastauksen. Mitä tulee kauppaan ja ympäristöön, aiomme ensinnäkin kehottaa komissiota, että että nämä kauppakysymykset otetaan YK sopimuksen puitteissa, niin ettei eh, tosiaankaan aseteta mitenkään ristiriitaa niitä ympäristökysymysten kanssa. Ja sitten eh, tuotteet, eh, itse tuotteet ja tuotantomenetelmät. Tässä ei ole näkynyt paljonkaan edistystä viimeisten kuuden vuoden aikana, joten se on hyvä ottaa esiin parlamentti on pyytänyt komissiota miettimään rajaveromukautusta ja edelleen pyydetään, että komissio arvioisi sen käyttömahdollisuuksia ETS-katsauksen yhteydessä. Ehkä uudelleen voisimme ottaa tämän esiin, jotta se otettaisiin huomioon. Pyydämme komissiota eh, ottamaan eh, EUn lainsäädäntöön myös OECDn standardit eh, ajatellen kestäviä toimitusketjuja. Tässä toimitusketjut, miten nämä asia hoidetaan ja miten katsotaan, että ihmisoikeuksia noudatetaan ja kunnioitetaan. Meidän on sanottava tästäkin jotakin omassa mietinnössämme vielä. Kiitos. Thank you very much and now for... Kiitoksia. Sitten ja e DD eh, Tiziana Bega, olkaa hyvä. Eh, ringrazio anche la relatrice per il suo lavoro. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Lyhyesti nyt kuitenkin haluaisin lyhyesti kertoa vielä omasta lausunnostani. Minähän olen valmistelija toisessa valiokunnassa. Tässä on yksi asia, joka on meille kyllä äärimmäisen tärkeä. Ja katsomme, että kaikissa kauppasopimuksissa, ovatpa ne kahden tai monen välisiä, niin esimerkiksi ilon määräykset on otettava huomioon. Tällainen vesitetty lauseke ei riitä. Työllisyysvaliokunnassa, jota siis edustan, on kanneltu siitä, että esim, miten esimerkiksi Honduras kohtelee ihmisoikeusaktivisteja. Käytännössä nämä lausukkeet ovat jääneet aika tyhjiksi sanoiksi. Se ei riitä, että jotain kirjataan sopimukseen, ei, vaan sitten on myös valvottava ja katsottava, miten asia toteutuu käytännössä. Ähm, esimerkiksi työmarkkinaosapuolten on voitava äh, soittaa hälytyskelloja siinä tapauksessa, että sovittua ei kunnioiteta. Kahdenvälisissä ja monenvälisissä sopimuksissa tulee myös voida puuttua asioihin siinä tapauksessa, että esimerkiksi ihmisoikeuspuolella tai ympäristöpuolella tavoitteisiin ei ole päästy ollenkaan suhteen anteeksi metaforani, mutta sanoisin kyllä, että vaikka olisi kuinka terävät hampaat, jos ei niitä hampaita voi käyttää, niin eihän niistä ole mitään hyötyä. Joten katsoisin, että jos sosiaalisia oikeuksia tai ympäristöoikeuksia rikotaan, niin meillä on oltava välineet asian puuttumiseksi. Sitten tosiaan vielä tuo toimitusketjuasia, johon on viitattu, on muun muassa todettu, sanottu, että ministerikokouksessa VTOssa tulisi keskustella näistä teksti muutoksista. Ja minä katson, että nyt tosiaan kun työllisyysvaliokunta on suurella enemmistöllä hyväksynyt oman lausuntonsa, niin esittelijän tulisi voida se ottaa huomioon työssä. Kiitos. Kiitos. Ja nyt sitten kollegat, onko teillä vielä lisähuomioita jollakulla? Jos ei ole, niin Katsotaanpa sinne komission suuntaan. Komissio, lyhyet huomiot. Meillä on tosiaan kauppa pääosastolta Silvia Formentini paikalla. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille, jotka ovat osallistuneet hyvin mielenkiintoiseen keskusteluun. Koska minua pyydettiin puhumaan lyhyesti ihan pari seikkaa vain, haluaisin uudelleen sanoi, että komissiolle on tärkeä työ, jota parlamentissa tehdään, kestävä kehitys, ihmisoikeudet, työmarkkinoihin liittyvät oikeudet. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä komissiolle, kuten puhujat ovat sanoneet. Kiittäisin myös esittelijää ja muita, jotka ovat osoittaneet avoimuutta komission suuntaan tässä työssä. Haluamme jatkaa tällä tiellä. Tämän päivän keskustelut ja tarkistusten valtava lukumäärä vahvistavat varmasti sen, että tämä on tärkeä monimuotoinen aihe, myös hyvin monimutkainen. En lähde yksityiskohtaisesti kommentoimaan kaikkia tarkistuksia, kun siinä menisi liian pitkään aikaa, mutta painottaisin muutamaa seikkaa. Komissio pitää hyvänä sitä, että monet tarkistukset tekevät ehdotuksia siitä, että tunnustettaisiin, mitä tähän mennessä on saatu aikaan GSP-vastuullinen yritys toiminta ja kestävän kehityksen luvut. Useat tarkistukset liittyvät myös uuteen kehitykseen, jota ei aikasyistä aikaisemmissa päätöslauselmista ole esitetty, kuten Bangladesin sopimus, joka on mielenkiintoinen edistysaskel. Hienoa, että se näkyy tarkistuksissa. Hyvä, että on myös tehty tarkistuksia, joiden kautta painotetaan enemmän sitä, mitä on tehty kansainvälisten järjestöjen kanssa, joilla on keskeinen rooli tällä saralla tulevaisuudessakin. Lisäksi pidämme hyvänä sitä, että monien tarkistusten kautta pyrkivät tasoittamaan sitä, mitä voidaan tehdä kauppapolitiikan ja muun politiikan välillä. Miten siis eri politiikan saroja ajetaan erityisesti kaupan ja kehityspolitiikan alalla. Lisäksi siellä on tarkistuksia, joissa saattaa olla tiettyjä ongelmia faktapohjan kanssa. Varmasti nämä asiat voidaan selvittää riittää, kun siirrymme eteenpäin tässä prosessissa. Joten haluaisin päättää puheenvuoroni tähän. Haluan kunnioittaa sitä, että teillä on aika paineita valiokunnassa. Olemme toki käytössänne ja hyvin kiinnostuneita käymään edelleen vuoropuhelua taitelemaan yhteistyössä siinä muodossa, joka teille parhaiten sopii. Kiitos. Kiitoksia. Lopuksi vielä ihan lyhyesti koska aika alkaa olla vielä vähän kortilla, niin käänny nyt vielä esittelijän puoleen. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Cercherò di... Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua hyvin lyhyesti. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka puhuivat, myös kauppapääosastoa, komission sihteeristöä. Haluaisin kiittää pari seikkaa menetelmästä – minä toistan vielä se, mitä sanoin. On tärkeää, että neuvotteluvaiheessa, kun kompromisseja rakennetaan, on tärkeää, että kaikki kollegat ovat mukana työssä, koska tämä aihe on hyvin tärkeä. On tärkeää, että löydetään ratkaisu, joka saa taakseen mahdollisimman laajan konsensuksen. Sitten aikataulusta – me puhuimme näistä tarkistuksista, niiden määrästä. Niitä on hyvin paljon. Ja tämä aihe on hyvin tärkeä. Tämä on äh, hyvin laaja äh, kokonaisuus äh, tiivistetty yhteen mietintöön. Me olemme tyytyväisiä ehdotukseen, että lähdetään nyt tähän loppuvaiheeseen. Keskustellaan tarkistuksista ja niinpä haluaisimme, että komissio antaa oman kantansa. Odotamme sitä maanantaina. Mutta tällä tavoin tosiaankin äh, tähän äh, menettelyyn on mennyt hiukan pidempään kuin ajateltiin. Mutta pitää myös miettiä, että tämä on monimuotoinen ja monimutkainen aihe. Ja olen samaa mieltä kollegojen kanssa e, siitä, että kestävän kehityksen e, kysymykset e, pitää saada keskiöön tässä mietinnössä. Olen tyytyväinen myös siihen, että sanotaan, miten tärkeää on puuttua lapsityövoiman käyttöön. Kitchen Darling mainitsi asian ja mielestäni on tärkeää, että edelleen säilytetään tai katsotaan, millainen tase saadaan aikaan 2010 jälkeen. Painotetaan myönteiset tekijät, painotetaan myönteisiä tekijöitä ja kompromissivaiheessa kaikki uudet ehdotukset, jotka liittyvät äh, kestävään kauppaan, niin niiden pitäisi tulla mukaan. Ja tällä tavoin äh, saamme aikaan hyvän panoksen. Nyt kun äh, mietin sitä, mitä kollega Begin sanoi, meillä pitää olla tehokkaat välineet parlamentissa käytössämme. Ja se ei tarkoita sitä, että meidän pitää politisoida kauppaa. Meidän pitää päättää, miten teemme välineistämme sitovia ihmisoikeuskysymyksissä ja kestävässä kehityksessä. Niinpä haluaisin kiittää kollegaamme Kelleriä siitä, että hän otti nämä kysymykset esiin, varsinkin orjuuskysymyksen ja sanktioiden käytön ihmisoikeuskysymyksissä. Ja haluaisin kiittää kaikkia, koska tosiaankin tämä panos liittyen ilon sopimukseen tämä mietintö ja parlamentti kokonaisuutenakin mm, ei sillä ei ainoastaan ole selkeää kysymystä että kantaa ihmisoikeuksissa ja kestävässä kehityksessä. Me haluamme, että parlamentin tavoitteet ja Euroopan unionin kunnianhimoiset tavoitteet, niidenkin pitäisi näkyä tässä panoksessa. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijä. Äänestys on tarkoitus toimittaa täällä intavaliokunnassa toukokuussa 23.-24. päivä kokouksessa ja tämän jälkeen täytyy sitten nähdä milloinka mennään täysistuntoäänestykseen. Tämä esityslistan kohta on nyt käsitelty. Siirrymme kohtaan kahdeksaan ja täytyy pyytää anteeksi kollegat. Näyttää siltä, että minä olen varsin surkea puheenjohtaja, koska tuo ajankäytön hallinnointi ei näytä minulta nyt onnistuneen. Täytyy katsoa, miten tämä aika saadaan nyt parhaalla tavalla käytettyä. Seuraava esitys on kohta kahdeksan uusi eteenpäin suuntautuva ja innovatiivinen tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategia. Tämähän perustuu komission jäsen Malmströmin valiokunnallemme esittelemään Uh, Trade for All uh, tiedonantoon. Kuulimme tästä viime lokakuussa. Kyse on investointistrategiasta, kauppastrategiasta. Ja nyt tosiaan helmikuussa asiasta jo keskustelimme. Esittelijä on Tiziana Pekään ja hän voi nyt esitellä mietintöluonnoksensa. Olkaa hyvä. Presidente, eh, ringrazio molto anche la Commissione per eh, il documento. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota tästä mielenkiintoisesta ja tärkeästä asiakirjasta ja kiittäisin puheenjohtajaa, koordinaattoreita ja varjoesittelijöitä siitä, että sain tämän vastuullisen tehtävän. Strateginen hakenteellinen asiakirja on meille tärkeä. Aikasyistä en puhu niistä kysymyksistä, joista olen samaa mieltä komission kanssa, vaan haluan puhua minun ehdotuksistani. Kauppaa kaikille kohti vastuullisempaa kauppapolitiikkaa. Vastuullisuus on hieno sana, mutta sillä on eri merkityksiä, joten jotta se jäisi tyhjäksi, haluan puhua tästä asiasta. Vastuullisuus tarkoittaa tilivelvollisuutta. Niiden suuntaan, jotka valvovat Euroopan parlamentin, mutta lopultahan kansalaisten on voitava tietää, mistä on kyse. Siksi vastuullisuuteen liittyy yleisesti myös avoimuus. Avoimuus, jota komissio harrastaa, on toteutettava kaikissa kauppaneuvotteluissa viestinnän parlamentin ja kansalaisten suuntaan on oltava avointa. Neuvoston tulisi jatkaa hyviä käytäntöjä, joiden mukaan julkaistaan neuvostelun mandaatit, koska valvontatehtävää voidaan toteuttaa ainoastaan tiedon pohjalta. Vastuullisuus tarkoittaa, että ymmärtää oman asemansa – monimutkaisessa alueellisessa ja globaalissa järjestelmässä. Euroopan unionin kauppapolitiikka on osa hyvin laajoja monimutkaisia rakennelmia. Kriisillä vaikutukset, joita pitää pohtia nyt siirtolaiskriisinkin yhteydessä. Meillä on tärkeä rooli globaalissa arvoketjussa – tätä roolia on kunnioitettava. Siksi on hyvin tärkeää ajatella esimerkiksi työtämme konfliktimineraalien osalta. Vastuullisuus tarkoittaa vastuuta myös silloin, kun olot ovat hankalat, koska kauppapolitiikan kautta voidaan edistää ihmisoikeuksien ja muiden meille tärkeiden arvojen, kuten yritysten yhteiskuntavastuun toteuttamista. Siksi toivon, että kaikki vapaakauppasopimukset sisältävät luvut, jotka liittyvät kestävään kehitykseen – että huolehditaan turvalausekkeista ja menetelmistä, joiden kautta kansalaisyhteiskunnan edustajat ja me, kansa- me parlamentin jäsenet voimme toimia silloin, kun näemme, että näitä oikeuksia on rikottu. Kauppapolitiikka liittyy niihin, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella, myös naisiin – monet naiset eivät pääse osallistumaan työmarkkinoille. Vastuu on myös tärkeä se, ja kunnioitus, että kunnioitetaan kaikkia kansalaisia. Asiakirjassa niin haluan kumppanuutta komission neuvoston ja Euroopan parlamentin välille. Tämä ei tarkoita ainoastaan sitä, että parlamentille pitää ajoissa ja tehokkaasti kertoa asioista. Tämä tarkoittaa myös sitä, että parlamentin pitäisi olla kaikissa kauppapolitiikan vaiheissa mukana, eikä pidemmälle kuin mitä ne oikeudelliset vaatimukset ovat, joita sopimuksissa on. Meidän pitää muistaa kansalaisten oikeudet ja kiinnostus tässä yhteydessä. Meidän pitää ajatella julkista mielipidettä myös ja pahoittelen sitä, että komissio jättää huomiota tällaiset asiat. Se nähdään esimerkiksi TISAan päätöslauselman seurantatyössä ja parlamentin vaatimuksia positiivisen listan menettelystä. Parlamentin tahdon kunnioittaminen on tärkeää. Unionin ei pitäisi lähteä kauppa neuvotteluihin ennen kuin parlamentti on voinut antaa hyväksyntänsä. Vastuullisuus tarkoittaa myös sitä, että meidän on kannettava vastuu myös kauppakumppaneidemme suuntaan. tunnustaen se, että monenkeskinen järjestelmä on paras avoimen kaupan ajamiseksi. Myös kaupan, joka perustuu kunnolla sääntöihin. Tämä ei ole mahdollista ilman kohdennettua strategiaa erityisesti Aasian ja latinalaisen Amerikan suuntaan. Meidän on toimittava vastuullisesti Euroopan kansalaisten suuntaan, jotka altistuvat risteille, jos, riskeille, jos sääntöjä ei noudateta. Siksi on tärkeää, että vaaditaan kaupan suojakeinojen vahvistamista suhteessa Kiinaan. PK-yrityksistä ainoastaan 13 prosenttia uskaltautuu EUn rajojen ulkopuolelle. Tätä prosenttilukua on korotettava. Julkiset hankinnat kolmansissa maissa – nämä hankinnat on avattava kilpailulle meidän maistamme. Ihmisillä on mahdollisuuksia, ihmiset pystyvät liikkumaan hyvin, mutta pitää tukea tutkimusta ja kehitystä. Vastuullisuus tarkoittaa myös yhteistyötä, tulliyhteistyötä ajattelen tässä ja tehokkaampia keinoja, jotka auttavat meitä esimerkiksi väärennettyjen tuotteiden markkinoille tulon estämisen. Hyvät kollegat, Toivoisin, että pystyn esittämään täällä meidän kaikkien kantoja. Olen kahdenvälisesti käynyt keskusteluita ennen tämän tekstin laatimista ja odotan teidän kantojanne suhtaudun hyvin avoimesti niihin ja myös tarkistuksiin. Kiitos. Kiitoksia esittelijä. Seuraavaksi poliittiset ryhmät. Ehdottaisin nyt, kun toukokuussa meillä on uusi mahdollisuus keskustella tästä aiheesta ja erityisesti tarkistuksista, niin ehdottaisin, että poliittiset ryhmät puhuisivat nyt kukin pari minuuttia. Ensimmäisenä EPP Daniel Kaspari. Kiitos kollega, haluan todella kiittää Begania mielestäni jo erittäin hyvästä ja tasa, pitkälti tasapainoisesta mietintöluonnoksesta. Olen hyvin kiitollinen siitä, että hän luonnoksensa on jo nostanut eh, asioita, jotka myös EPPlle ovat viime vuosina olleet niitä tärkeimpiä. On myös hyvä, että hän ehdottaa kom- kritiikkiä komission suuntaan niissä asioissa, joita olemme esiin nostaneet täällä valiokunnassa kunnassa viime vuosina ja olen aivan varma siitä, että yhteistyö sujuu mainiosti sitten, kun puhutaan näistä tarkistuksista ja mahdollisista kompromisseista. Kiitos. Kiitos teille. Ja nyt SD-ryhmä ja puheenvuoron saa David Martin. Olkaa hyvä. Thanks to Daniel. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, että sain tällä vain ylimääräisiä sekunteja. Puhun aivan lyhyesti, koska meillä on aikarajamme, mutta haluaisin kiittää esittelijää hänen yhteistyöstään, erinomaista yhteistyöstä työtä, ja tämä on hyvin äh, lähtökohta meille tämä mietintö. Ensinnäkin me haluamme painottaa, että SED-ryhmä on sitoutunut monenväliseen kauppajärjestelmään ja vielä ollaan menossa kohti Dohan kierroksen päättämistä ja kauppasopimukset ovat tarpeellinen, tarpeellinen tekijä meillä pitää olla myös valvottavia kysymyksiä näissä kohdissa ja me olemme tyytyväisiä siihen edistykseen, jota on saatu aikaan avoimuudessa, mutta nyt sitten täytyy noudattaa TTIP ja TISA esimerkkejä muissa kauppaneuvotteluissa. Me olemme sitä mieltä, että komission pitää edelleenkin tehdä enemmän seurantaa ja täytäntöönpano toimia ja ottaa parlamentti mukaan enemmän nykyisiin kauppasopimuksiin. Sitten arvoketju kysymys. Ne ovat olennaisemmat vain tässä globalisoituneessa maailmassa. Meillä on hyvä mahdollisuus saada aikaan työpaikkoja ja tässä saadaan aikaan myös hyviä sosiaalisia ympäristöstandardeja, varsinkin tämä mineraaliehdotus. Se on hyvä, että se on pakollinen. Nyt komission tiedonanto Siinä ei puhuttu mitään Kiinasta ja MSstä ja me, MISstä ja me olemme yllättyneet eh, myös siitä, että siinä ei jää painotettu näitä eh, erilaisia eh, toimia, joita haluamme käsitellä, mutta tästä, tässä ei puhuttu myöskään kotonun jälkeisistä puitteista. Se on tärkeä Afrikkaa ajatellen. Me myöskään komissio ei puutu laajempiin kysymyksiin ja mm, esimerkiksi että sukupuolten tasa-arvo, se pitäisi näkyä myös kauppapolitiikassa. Kiitos. Uh, Kiitos. Sitten ECR Emma McClarkin, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Kiittäisin itsekin esittelijää hyvin sujuneesta yhteistyöstä ja sitä, että hän suhtautuu avoimesti tarkistuksiin, joita teemmekin esr ryhmän nimissä muutamia. Yleisesti ottaen meidän pitäisi keskittyä enemmän niihin mahdollisuuksiin, joita näemme siinä, että poistetaan muita kuin tariffiesteitä, huolehditaan paremmasta sääntelyyhteistyöstä. Tämä auttaa erityisesti pieniä pk-yrityksiä – lisäämään vientiään. Meidän tulee todella huolehtia siitä, että saadaan luotua lisää työpaikkoja ja kasvua. Meidän pitäisi katsoa sitä, mitkä ovat prioriteettimme. Mitä komission pitäisi tehdä paremmin, jotta voitaisiin edistää neuvotteluita, jotka ovat nyt jo pöydällä Japanin ja Yhdysvaltain kanssa esimerkiksi, mihin haluamme asian suuntaan esimerkiksi. Myös digitaaliset palvelut ovat olleet esillä, niihinkin pitää keskittyä. Se on meille tärkeä ala, joten aion tehdä tämän suuntaisia tarkistuksia. Meidän tulee kyllä viitata niihin neuvotteluihin, jotka on jo käyty loppuun. Tätä sopimuksen osalta esimerkiksi, mutta meidän pitäisi kyllä Kiinan markkina talousmaan asemaan viitata tässä yhteydessä, koska tästä aiheesta keskustellaan vielä täällä valiokunnassa ja parlamentissa, joten en usko, että voidaan jättää tätä kysymystä nyt huomiotta. Ja ehkä jätän avoimeksi vähän meidän arvioimme, mutta sitten myöskin villieläimistä lähtöisin ovat, olevat tuotteet. Ehkä voisin liittää tähän niihin – niitä koskevan tarkistuksen myös. Tarvitsemme kunnianhimoisen mietinnön, jotta se on tiukka teksti, joka voi saada kaikkien ryhmien tuen ja silloin viestimme komission olisi selkeä. Kiitos. Sitten liberaalit, eh, edustaja Zaransova, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eh, kyllähän kaupan myönteiset puolet eh, ovat huomattavasti merkittävämmät kuin kielteiset puolet, ja tämän tulisi mielestäni olla pääviestimme myös tässä mietinnössä. Kiitän esittelijää. Olen varma siitä, että saamme aikaan aivan erinomaista yhteistyötä ja näin ollen hyvän lopputuloksen. Haluamme olla innovatiivisia ja mielestäni tämän tulisi heijastua myös tekstiin. Eli painopisteinemme tulisi olla juuri digitaalisen ulottuvuuden korostaminen, palveluala, nämä siis kansainvälisellä tasolla, ja täytyy myös muistaa nämä uuden vuosituhantemme kauppasopimukset. Kaiken kaikkiaan voitaisiin varmaan vielä tasapainottaa tätä tekstiluonnosta, paitsi että tulisi tukea eh, Euroopan eh, tuotantoteollisuutta, niin eh, tarvittaisiin ehkä uudenaikaisempaa lähestymistapaa sekä myös monen välisten sääntöjen vahvistamista. Kiina, Kiinan eh, markkinatalousasema, kyllä varmaan tähänkin täytyy puuttua, mutta ei tämän vuoden loppuun asti mennessä kaikkia näitä asioita saada hoidettua hyvään päätökseen. Näin tämän komission tiedonannon tällaisena pitkän aikavälin strategiana. Olisin toivonut, että TTIP-neuvotteluihin olisi keskitytty entistä paremmin, koska TTIPin äh, saattaminen äh, hyvään päätökseen äh, on kyllä äärimmäisen tärkeä asia. Sitten vielä hiukan myönteisempää sävyä. On hienoa, että esittelijä on korostanut PK-yritysten roolia kansainväliselläkin tasolla. Kiitos. Kiitos. Eh, Guen puolesta eh, Helmut Scholz. Uh, thank you. Um, uh, Kiitos. Minäkin mielelläni kiittäisin esittelijää, joka on hyvin kattavasti lähestynyt tätä aihetta. Pari kommenttia vain lyhyesti. Reilukauppa aiheena se taitaa olla uutta komission kauppastrategiassa ja se ansaitsisi lisäpainotusta, jotta komissio todella sitoutuu kauppasopimuksissa kumppanuuteen, kun kauppasopimuksia solmitaan. Kiittäisin esittelijää siitä, että hän niin konkreettisesti ja eksplisiittisesti on esittänyt esimerkkejä. Mekin ryhmänä varmasti vielä esitämme useita tarkistuksia, joissa pyrimme ehkä syventämään näitä kommentteja tai ehkä menemään vähän toiseen suuntaan. Tässä yhteydessä mielestäni meidän pitäisi yleisesti, kun puhutaan kauppastrategian kehittelemisestä monenkeskisesti, se on osa EUn kansainvälistä politiikkaa ja ehkä pitäisi pyrkiä vaikuttamaan – siihen, että ajatellaan väestökehitystä. Jos 2,3 tai 5 miljardia on Afrikassa ja meillä alle 500 miljoonaa ihmistä, niin silloinhan kauppa sujuu ihan eri tavoin kuin tällä hetkellä. Ja nämä asiat olisi otettava huomioon jo nyt, kun kauppapolitiikkaa muotoillaan. Sitten Kiinasta. Uskoakseni tarvitsemme tiukemman kannan, mutta markkinatalousasema on yksi pieni osa. Mitä se tarkoittaa, että vastuullisesti suhtaudutaan näin suuriin kumppaneihin ja markkinoihin, kun puhutaan taloudellisesta ja kauppapoliittisesta yhteistyöstä? Ja lopuksi yksi seikka, juuri puhuttiin budjetista – Siinä osiossa pitäisi myös todeta se, että kansainvälisen kaupan rooli otetaan eri tapaa mukaan koko EUn rakennelmaan. Kiitos. Uh, thank you very much, Helmut. Kiitokset Helmut. Tässä itse asiassa tulkit ovat jo hiukan yliajalla. Mm, kiitän tulkkeja, että saadaan vielä hiukan lisää, koska... Be here in Kiitoksia. Äh, nyt ähm, kollegani ei päässyt paikalle. Äh, hän on antanut omat kommenttinsa, mutta haluaisin äh, ensin kiittää esittelijää ja sitten esitämme kyllä tarkistuksia. Toisaalta pitäisi muuttaa vähän paradigmaa, koska sisäisiä ongelmia ei kauppapolitiikalla ratkaista. Avoimuus, demokratia, sitä voidaan vielä painottaa enemmän, kestävä arvoketju ja toimitusketju, meidän pitää varmistua siitä, että nämä toimitusketjut hoidetaan vastuullisesti ja moni, monenvälisyys, se on toinen tärkeä seikka. Siinä meidän ei pitäisi eh, eh, lähteä sen kauemmas, mutta jos halutaan eh, tässä edistystä, silloin VTO pitäisi olla tässä keskiössä siihen suuntaan pitäisi mennä tarkistukseen. Kiitos. Täällä on vielä yksi puheenvuoropyyntö jäseniltä. Kollega Morel, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on erittäin mielenkiintoinen mietintö ja tästä saamme kannustimia Intavaliokunnassa siihen, että lähdettäisiin komissiossa myös vallankumoukseen kansainvälisessä kaupassa. Tätä on hoidettu aivan kuten ennenkin ja erittäin hyvä, että nyt kansalaiset ovat mukana jatkossa täysin avoimesti näissä neuvotteluissa. Tällainen viesti pitää antaa. Tässä suhteessa Malmström on edistyksellinen verrattuna edeltäjänsä, mutta edelleen pitää, pitää toimia, jotta päästään toimiin asti, eikä vain puhuta. Tässä ei puhuta vapaa kaupan uskonnosta, vaan säännöistä ja standardeista. Ottaisin esiin kolme seikkaa, koska näissä komissaarin ehdotuksissa unohdetaan usein yksityiskohdat. Maatalous, teollisuus, pitää olla varovainen, CETA, Mercosur, TTIP. Meidän pitää tosiaan kannustaa komissiota varovaisuuteen, koska kyse on myös maataloustuotteista, kyse on sitten naudan tai sianlihasta. Ja sitten yksimielisyys, meidän täytyy ehdottomasti miettiä kauppaamme Kiinan kanssa. Nyt on toimittava nopeasti. Parlamentin on annettava selkeä kanta. Tässä ei pidä olla epämääräisyyksiä. Minä puhun omasta puolestani sitten julkisten markkinoiden saatavuudesta. Tämä on asia, joka on yhä vain tärkeämpi. Jos haluamme avata markkinoitamme, meillä pitää olla myös älykkäitä ajatuksia ajattelen, mikä on eurooppalainen linja tässä. Mutta on tärkeää, että tässä mennään keskusteluihin ja parlamentti on siinä mukaan Kiitos. Much, Suuret kiitokset kollega. Sitten katson vielä tuonne komission suuntaan. Jan Volbracht kauppapääosastolta niin, me siis puhumme vallankumouksesta, mutta puhukaa silti lyhyesti. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Veitte sanat suustani. Ajattelin, että mm, puolitoista minuuttia, jos ystävällisesti tulkit vielä antavat minulle puheaikaa, niin pelkään, että ihan vallankumousta en siinä ajassa kyllä aikaan saa edes sanatasolla. Kiitän Begania ja kollegoita Meillähän on ollut tilaisuus jo keskustella näistä asioista hänen kanssaan. Ehkä nostaisin joku sen niistä esiin. En kaikkea ehdi. Läpinäkyvyyden suhteen olemme kovasti ponnistelleet viime vuosina ja siihen on kauppaa kaikille strategiassa erityisesti keskitytty. Edustaja Maatsinhan viittasi tähän aivan samoin, nimittäin se, että julkaistaan neuvottelumandaatit, käydään vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa, jos katsotaan 50-15 vuoden ajanjaksoa, niin esimerkiksi Kankunissa ja mm, muissa tapaamisissa olimme kaukana siitä, missä nyt ollaan. Ja jos sallitte, niin kyllä hyvin merkittäviä panoksia on saatu myös Euroopan parlamentin jäseniä kuuntelemalla. Martinille totean, että teidän huomionne on todella mm, kirjattu nyt ylös. Mitä tisaan tulee, niin minä en ole tästä vastuussa, vaan kollegat. Ja sitten vielä korruption torjunta. Pidämme oikein oikein hyvänä sitä, että Euroopan parlamentti todella ajaa asiaa eteenpäin. Tätä nostetta sille tarvitsemme ja tätä tukea. Ja Kaspari, äh, jään odottamaan äh, teidän ryhmänne tarkistuksia. Äh, kiitos näistä myönteisistä huomioista. Sitten vielä Martinille mm, monenvälinen järjestelmä. Me yritämme ja voin sanoa, että aivan varmasti mm, tähän liittyy myös se, mitä Kelle sanoi. Sitten nämä täytäntöönpano agenda, Martin viittasi tähänkin, se on meillä aivan avainkysymys. Kauppaa kaikille tähän ehkä menee jonkin verran aikaa myös kauppapääosastolla, että edistystä aikaan saadaan, mutta kyllä me parhaamme teemme. Kiina, markkinatalousasema, tästä käydään nyt keskustelua niin korkealla poliittisella tasolla, että jätänpä tämän ehkä sitten komission jäsen Malmströmille vastattavaksi, kunhan huomenna täällä vierailee. Edustaja McClarkin viittasi digitaalisiin palveluihin jälleen kerran. Genevessähän tällä hetkellä Nairobin jälkeisessä eh, keskustelussa tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä aiheista. Ei se ole unohtunut. Sitten Saran Sova eh, viittasi siihen, että kaupan alalla eh, myönteiset seikat kuitenkin voittavat ne kielteiset. Ja toivoisin, että tämä myös sitten heijastuu tämä ajattelutapa tuohon mietintöönne. Luonnollisesti kielteisiäkin vaikutuksia voi olla, mutta varmaan nämä valiokunnan enemmistö on komission kanssa samaa mieltä siitä, että me pyrimme ajamaan näitä kauppa-asioita ja kauppasopimuksia juuri siitä syystä, että ne tuovat niin paljon hyvää muassaan. Ja toivon, että tätä linjaa myös valiokunta ne voi tukea. Scholz esitteli huomioita muun muassa äh, väestökehityksestä. No niin, eipä tässä nyt mitään äh, intellektuaalista äh, vallankumousta ehkä suustani kuulunut, mutta kiitos tulkeille kuitenkin. No niin, kiitoksia. Ja ihan lyhyet huomiot vielä esittelijältä, olkaa hyvä. La ringrazio presidente, ma in Kiitos paljon puheenjohtaja. Kun meillä on niin vähän aikaa, haluaisin Voin kiitokset kaikille kollegoille kannanotoista ja siitä, miten avoimesti kollegat ovat suhtautuneet tähän hankkeeseen. Toivon, että voimme tehdä yhteistyötä vielä syvällisemminkin tulevissa kokouksissa. Ja toivon, että seuraavassa keskustelussamme täällä inta saamme vähän enemmän aikaa tämän keskustelun käymiseen joka vaatii ehkä vähän joustavampaa esityslistaa. Siis. Kiitos. Määräaika tarkistusta jättämiselle on 25. huhtikuuta kokous päättyy ja muistutan teitä siitä, että kello 15 iltapäivällä jatkamme kokousta. Tuolloin Kanadan kansainvälisen kaupan ministeri on vieraanamme. Kiitoksia myös tukea tästä lisäajasta. Kiitos.